So, dear no niin, hyvät kollegat. Toivottaisin live-valiokunnan jäsenet tähän yhteisen kokouksen ja yhteispuheenjohtaja Claude Moraesin niin ikään toivotan tervetulleeksi puheenjohtajan ilmoitukset. Voin kertoa teille tänä aamuna 14.11.8. trilogi pidettiin Strasbourgissa, siis rahanpesun vastainen kolmikanta, mutta se oli siis, sen oli tarkoitus olla viimeinen, mutta valitettavasti meille kerrottiin puheenjohtajistolta, että sillä ei ollut neuvottelumandaattia eikä kompromissitekstiä saatu aikaiseksi. Tästä syystä se oli hyvin, hyvin lyhykäinen kokous. Sovittiin, että eh, ehdotetaan eh, kompromissipakettia, seuraavaa kolmi kantaa varten, joka on siis 13. joulukuuta niin ikään Strasbourgissa. Tässä nämä puheenjohtajan ilmoitukset ja nyt tässä aamupäivällä käsittelemme käteisrahaa, joka tulee unionin alueelle tai mitä viedään sieltä. Ja on hienoa, että sekä Libe että Ekon valiokunnat ovat edelleen hyvin sitoutuneita terrorismin torjunnassa ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 19. lokakuuta. Meillä oli ensimmäinen yhteiskokous, jossa yhteisesittelijät Madame Delvaux ja herra Lobes Aguiar käsittelivät tätä, joka koskettaa siis tätä asetusta EUn käteisvarojen liikkeestä. Tänään sitten tarkastellaan tarkistuksia, joita molemmat valiokunnat ovat esittäneet. Valiokuntien tarkoituksena on tehdä rahanpesijöiden ja terroristien elämä hankalammaksi silloin, kun he vievät tai tuovat käteisrahaa EUn alueella. No niin, Kiitos Peter, kiitokset Ekon valiokunnalle, että kutsuitte Libe-valiokunnan tänään tähän keskusteluun liittyen käteisrahan valvontaan. Tämä on hyvin tärkeä asiakirja, kun ajatellaan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Voin vain vahvistaa sen, mitä Peter tässä painotti liittyen meidän valiokuntimme sitoumuksiin. Mitä tulee unionin alle tuotavan sieltä vietävän käteisrahan valvontaan, joten Ekonin puheenjohtaja nyt sitten saa antaa tässä puheenvuorot tätä lyhyttä keskustelua valta. Niin, nyt ensimmäiseksi esittelijät viisi minuuttia, sitten meillä on varjoesittelijät kolme minuuttia ja sitten meillä on myöskin menettelemään puhujalistaa. Niin meillä on kaksi minuuttia sitten jokaista varten, mutta aivan aluksi yksi esittelijöistä, Madi Delvo. Viisi minuuttia, Madi. Thank you, uh, president. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Saimme 263 tarkistusta tähän. Yleisesti ottaen totesin, että tietysti olemme kaikki yhtä mieltä eh, tämän ehdotuksen tavoitteesta, eli siitä, että käteisvarojen asetus olisi linjassaan terrorismin rahoituksen torjunnan ja rahanpesun torjunnan asetuksen kanssa. Meillä oli varjoesittelijöiden kokous viime viikolla. Me voimme kyllä olla yhtä mieltä eri tarkistuksista, esimerkiksi käteisvarojen määritelmästä Meillä on tarkistuksia tiedoista, jotka täytyy olla mukana näissä ilmoituksissa. Sitten verkkojen yhteentoimivuudesta, toimivaltaisten viranomaisten toteuttamasta valvonnasta, käteisvarojen väliaikaisesta jäädyttämisestä, tietojen vaihdosta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja EU toimielinten välillä. Olen varsin optimistinen sen osalta, että voimme löytää kyllä kompromisseja näistä asioista. Sanoisin, että on yksi tärkeä asia, joka, josta täytyy keskustella. Eli nämä käteisvarat jotka eivät kulje henkilön mukana. Silloin kun on kyse tällaista varasta, niin niiden tämä on asetuksen toimialan piirissä, mutta ei ole pakollista ilmoitusvelvollisuutta näistä ö, käteisvaroista, jotta eivät kuulu henkilön mukana. Ja joidenkin tarkistusten mukaisesti tässä pitäisi olla velvo, velvoittava ilmoitus näiden käteisvarojen osalta. Varjoesittelijät kävivät keskustelua asiantuntijoiden komission kanssa Kukaan ei tätä vastusta, mutta ongelmana on se, että me emme tiedä. No, tämähän on hyvin hankala panna täytäntöön tällaista ilmoitusta näistä käteisvaroista. Kenen tämä ilmoitus pitäisi antaa joku jonkun Euroopan unionin ulkopuolelta, siis lähettäjän. Hän ei tiedä minne, mikä on tämä Euroopan unionin maahantulomaa. Ja sitten Yhdysvalloissahan on tällainen velvoittava ilmoitus ilmoitusvelvollisuus. Ja kuka tahansa sellainen, jolla on laittomia aikeita, niin ei, ei hän tällaista ilmoitusta käteisvaroista tee. No entäs sitten varojen vastaanottava, hänen pitäisi tehdä ehkä ilmoitus, kun hän ottaa vastaan nämä varat. Ja vain ne henkilöt, joiden matkatavaroita tarkastettiin, että valvottiin, teki ilmoituksen joku, joka sai rahoja ilman, että tulli hänelle mitään kysymyksiä esitti, niin ei hän mitään ilmoitusta näistä antanut. Tämä on tämä ongelma ja tämän vuoksi me esitimme hyvin vahvaa uudelleentarkastelulauseketta. Tämä antaa meille kolme vuotta aikaa tarkastella käytännön keinoja panna täytäntöön tätä ilmoitusvelvollisuutta, joten minä todellakin pyytäisin, että saisimme aikaiseksi kompromissin tai pääsisimme yhteisymmärrykseen tästä kompromissista. Meidän täytyy tarkastella näitä käytännön asioita ennen kuin otamme tämän ilmoitusvelvollisuuden näiden osalta tähän mukaan. Eli ehdotamme uudelleen tarkastelulauseketta kolmen vuoden päähän. Tämä oli minun osuuteni ja Juan Fernando jatkaa sitten toisen, toisesta ehdotuksen puolikkaasta. Okay, so now I give the floor. No niin, sitten annan Liben yhteisesittelijälle puheenvuoron. Herra Lopes Aguilar, viisi minuuttia. And... Kiitos puheenjohtaja. Me Madame Delvon kanssa olemme saaneet 183 tarkistusta, jotka kattavat lähestulkoon kaikki artiklat ja olemme pyrkineet saamaan aikaan kompromisseja, jotka kattavat mahdollisimman monet tarkistukset ja olemme avoimia mahdollisimman osallistavia. Käsittelen nyt tarkistuksia 12 eteenpäin. Ensinnäkin tietojen ilmoittaminen toimivaltaisille viranomaisille. Tähän liittyviä tarkistuksia on paljon. 12 artiklasta olemme saaneet aikaan kompromissin 13. Tässä otetaan teknisiä kysymyksiä huomioon, viitataan tietoihin viisi artiklassa, johon liittyy ilmaisu, ilmoittamisvelvoite, ex officio ilmoitukset Eli annetaan pääsy näihin tietoihin. Ja täytyy aina muistaa, että tässä ei ole kyseessä rikosoikeudellinen väline, vaan oikeusperustana on tulliala, tulliyhteistyö, seutsopimuksen 33 artikla ja lisäksi 14 artikla. Kompromississa 14 olemme ehdottaneet, että tietojen säilyttämistä lyhy- lyhennetään, jotta tämä on linjassa muiden tietosuojasäännösten kanssa, Europolin ja maahantulo- ja maasta poistumisjärjestelmän tietojen kanssa. Tässä ehdotetaan kolmea vuotta tietojen säilyttämiseksi ja vain jos on viitteitä siitä, että toimet ovat laittomia, silloin tämä ajanjakso pidennetään viiteen vuoteen. Sitten kompromissi 15. Yritämme välttää oikeuspaikkaa keinottelua ja sitä, että rahanpesijät eivät pystyisi valitsemaan kaikkein vähimmän tiukkaa oikeuskäytäntöä, oikeudenkäyttöaluetta. Sitten seuraavassa kohdassa viittaamme delegoituihin säännöksiin, emme täytäntöönpanosäännöksiin. Kompromissi 16. Siinä yritämme käsitellä neuvoston yleisnäkemystä SIS-järjestelmän käytöstä tämän kohdan osalta ja olemme tässä hyväksyneet lukuisia tarkistuksia, jotka pyrkivät juuri tähän suuntaan. Kompromissi 17 sitten, artikla 18. Haluamme komissiolta uuden kertomuksen Haluamme, että komissio tarkistaa voitaisiinko mukana kulkevia käteisvaroja valvoa paremmin kuin nyt. Madame Delvauhan viittasi jo tähän asiaan. Tässä ajatuksena on se, että tässä väliaikaisessa lausekkeessa säännönmukaisesti komissio kolmen vuoden välein raportoisi toimista. Ja sitten kokemusten perusteella toimintaa voitaisiin muuttaa. Del Vojo selvittikin tätä käytännön läheistä lähestymistapaa liittyen 18 artiklaan. Sitten nopeasti johdanto osan kappaleet. Kompromissi 18 koskee ennalta maksettuja kortteja. Siihen liittyy useita tarkistuksia. Kompromissi 19, siinä käsitellään niin kutsuttuja FIU, rahanpesun vastaisia keskuksia jäsenvaltioissa. Ja viitataan muiden jäsenvaltioiden FIU-keskuksiin. Ja pyydämme, että komissio ehdottaisi Euroopan laajuista FIU rahanpesun vastaista keskusta. Ja todella pyrimme välttämään oikeuspaikkakeinottelua. Kompromissi 21, ja pääsenkin pian puheeni loppuun. Tässä käsitellään yhteistä riskien hallinnointia, Komissio tulisi säätää tästä delegoiduin säädöksin. Ja sitten vielä lopuksi kompromissi siitä, miten lisätään tietoisuutta tästä asiasta. Komission pitäisi selvittää EU-hun tuleville henkilöille ja kansalaisillemme uusia sääntöjä mukana kulkevista käteisvarasäännöistä ja samoin erillään kulkevista käteisvarasäännöksistä. Pyrimme pääsemään lopullisiin kompromisseihin nyt torstaina. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten varjoesittelijät ja jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Pyytäisin, että käytätte noin pari minuuttia, koska yhdeksältä tässä molemmat valiokunnat tapaavat taas Aloitamme vaikka Liben varjoesittelijöillä. Eva Jolie. Merci beaucoup, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan aluksi kiittää esittelijä ja varjoesittelijä esittelijöitä aivan loistavasta työstä, jota tähän mennessä on tähty. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämä on todella tärkeä asetus ja että tarvitsetaan uusi määritelmä käteisvaroille, jotta ymmärretään nämä uudet välineet, eli tuo etukäteen maksettu kortti, mutta sitten myöskin tärkeät menettelyt, sellaiset tavat, joita voidaan oikein käytännössä toteuttaa hyvin No, tilanne kehittyy hyvin nopeasti ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tarkastella tätä tekstiä uudestaan. Komissio on halunnut tehdä sen jo pitkään. Tässä tietojen vaihto on hyvin tärkeä. Tästä syystä tullin täytyy välittää tiedot välittömästi eteenpäin. Ja olen samaa mieltä on tärkeää, että eurooppalainen rahanpesun selvittelykeskus voidaan perustaa, jotta tietoja voidaan vaihtaa, varsinkin kun ajatellaan PNR-vaihtojärjestelmä Kanadan kanssa. Ja sitten myöskin kysymys, joka liittyy siihen, että kenellä on pääsy näihin tietoihin. Tästä täytyy pyhyä, puhua myöskin vielä tarkemmin. No mitä sitten tulee näihin erillään kulkeviin kätesvaroihin, tämä on todellinen ongelma, jota täytyy säännellä. Mutta ehkä suurin ongelma, että voisimme tämän hoitaa nyt välittömästi, niin suhtaudun kyllä avoimesti siihen, että voisimme mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tämän asian määritellä suhtaudun hyvin optimistisesti tähän, että joulukuun alkuun mennessä tästä saadaan sopu aikaiseksi. Kiitos. Sitten seuraava, sitten Martu Cello. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelyitä tähänastisesta työstä ja vielä jo etukäteen tulevista töistä. Työt ovat edistyneet varsin monimuotoisesti ja mielenkiintoisesti. Ja tässä on vielä monia asioita, joita pitää työstää. Ensinnäkin nämä ennalta maksetut luottokortit. Näitä käytetään monenlaisiin laittomiin toimiin, matkoihin ja muuhun. Ja näitä ei voida verrata käteisvaroihin. Nämä ovat jäljitettävissä olevia välineitä ja tiedämme, että käteisvaroja käytetään laajasti rahanpesuun ja muuhun laittamaan toimintaan. Käsittelemme näitä nimettömiä ennalta maksettuja kortteja tulevaisuudessa lisää. On vielä muitakin avoimia kysymyksiä. Olemme korostaneet epäilyksen kysymystä. Meistä tämä on asia, jota tulee säännellä ja olemme jättäneet tarkistuksia, jotta voidaan asettaa vähimmäisraja sille, kuinka paljon käteisvaroja voi olla hallussa, josta alkaen epäilys voi syntyä. Tässä tekstissä puhutaan vähintään 10 000 eurosta Ja tässä valvonta olisi mahdollista myös tämän summan alapuolella. Me haluamme kuitenkin, että oikeusvaltioperiaate on vallalla pikemminkin kuin epäilyksen periaate. Sitten kolmen työpäivän raja. Tämä voi olla aika lyhyt, sitä voitaisiin mahdollisesti pidentää. Tämä sopii joillekin kollegoille ja olemme jättäneet tähän liittyvän tarkistuksen. EPPn tavoitteena on tehokkaasti estää kätesvarojen käyttöä rikolliseen toimintaan ja tähän pyrimmekin yhteisin toimin pyrimme siihen, että saamme tehokkaan tekstin. Pyydän, että kaikki kiinnittävät näihin EPPn tarkistuksiin huomiota ja varmasti saamme aikaan hyvää yhteistyötä. Oikein paljon kiitoksia. Meillä ei ole täällä kovinkaan paljon varjoesittelyitä paikalla. Eli jos joku muu libestä haluaisi vielä käyttää puheenvuoron, ei varmaankaan. Eli sitten siirrymme Ekonin jäseniin. Etsin täältä Ekonin varjoesittelijöitä. Herra Gervan, toivotan hänet tervetulleeksi tänne. Hän korvaa Fabio de Maasin tässä valiokunnassa. Ei muita Ekonin varjoesittelijöitä. Joten per vaan se ensimmäinen catch the eye-menettelyssä. Um, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Nämä kaksi valiokuntaa haluavat pitkällisesti edetä tämän tärkeän asian osalta. Mitä tässä nyt on pelissä? Tässä ei haluta luoda mitään uusia menettelyjä hallintoa varten, eh, mutta käteisvarojen osalta ajatellaan, että tämä, eh, tässä saattaa ongelmaksi tulla rahan pesu, toisaalta terrorismin rahan, rahoittaminen, että tätä täytyy torjua. Tämä on todella tärkeä kysymys. Minulla ei ole kyllä tapana tuolla kuljeskella kymppitonni taskussa – Jotkut sen tekevät, en tiedä miksi, mutta jos nyt täytyy 10 000 euroa käteisenä kuljettaa taskuissaan, no joissakin jäsenvaltioissa kaikki kaikkia tämän suuruisia käteisvarojen siirtoja ei käteisenä sallita, vaan niitä täytyy valvoa. Ja kyllä tämä herättää epäilyksiä. No, jos tässä jättää tekemättä ilmoituksen, niin ei anneta kuitenkaan lupaa sanktioille. Ja jos tarkastellaan hyvin artiklaa 13 asetuksessa, niin sanktiot yhtäältä liittyvät artiklaan kolme mukana kuljetettavien käteisvarojen osalta ja artikla neljä näiden erillään kulkevien käteisvarojen osalta. Mitä tulee erillään kulkeviin käteisvaroihin, tässä on joitakin sanktioita. Jäsenvaltioilla joillakin on tällaisia määräyksiä. No minkä tyyppisiä sanktioita? Joissakin jäsenvaltioissa on mahdollista toimia ja toisissa lähestulkoon mahdotonta, jos tässä nyt ö, ottaa huomioon eri puheenvuorot, joita täällä on esitetty. Jos on ilmoitusvelvollisuus ö, mukana kulkeville käteisvaroille, niin sitten pitäisi olla toinen osio, jossa puhutaan erillään kulkevista käteisvaroista, mutta sitten kenen pitää tällainen ilmoitus antaa? Euroopan unionissa sanotaan selkeästi, että sen, joka lähettää näitä varoja. No, mitä sitten se, joka ottaa vastaan niitä varoja? 10, miljoonaa, 10 000 euroa, jos lähettää postin kautta tai kuriripalvelun tai jonkun muun tällaisen postin kilpailijan kautta, joka voi toimittaa ihmisen kotiin 10 000 euroa käteisenä. No ei tässä nyt varmaan liikaa ole pyydetty, että sanotaan, että tämä henkilö äh, avaa internet äh, internetinsä ja ilmoittaa sitten, äh, että hän on saanut nämä erillään kulkevat käteisvarat 10 000 euroa. Tällä tavalla tämä voi toimia konkreettisessa tilanteessa. No sitten tämä uudelleen tarkastelun että Tämä on aina tällainen helpotus meille, ähm, mahdollisuus toimia lainsäätäjinä. Näin voimme korjata omia virheitämme. Ei tässä pitäisi vilpittömästi sanottuna olla mitään epäilyksiä eikä tehdä virheitä. Artikla 15 antaa mahdollisuuden komissiolla esittää täytäntöönpanosäädöksiä mukaan lukien artiklassa 4. Joten minusta vaikuttaa siltä, että kaikki ne elementit, jotka mahdollistavat sen, että voidaan muuttaa artiklaa 4, Eli meidän täytyy kyllä niihin tarttua, jos me haluamme johdonmukaisesti toimia. Ja tästä näkökulmasta katsottuna näissä tarkistuksissa, joita minä itse olen esittänyt, mukaan lukien herra Jesekin tarkistus. Tässä nyt on, hän on aivan eturintamassa tässä työssä, mutta heillä ei paikalla täällä. 167-168 ne voivat olla per, perustana kompromissille ja molemmat valiokunnat voisivat todella toimia tämän asian osalta. Minä en halua uutta ongelmaa tässä luoda mutta samanaikaiseksi meidän täytyy hyvin vakavasti nyt suhtautua tähän. Kuka kulkee kymppitonni eh, taskussa? Tai lähettää sitä kuriripostin tai postin, tavallisen postin kautta. Täytyy olla tällaisen käteisvarojen jäljitettävyys olemassa. Emme halua, että tällä rahoitetaan eh, esimerkiksi salakuljetusta tai terrorismia No, tätä vartenhan tämä lainsäädäntö on olemassa. Kiitos. So, next one for the... Sitten seuraavaksi kollega Sopski Paljon kiitoksia. Kyllä tämä on hyvin vaikea ääntää monille kollegoille. Haluaisin lyhyesti reagoida. Haluan käydä keskustelua ja kuulla enemmän tästä aiheesta, koska minua kiinnostaa kovasti se, miten EU-ssa nämä rikollisryhmät toimivat. Ja jos olisin rikollinen, en koskaan maksaisi käteisellä vaan bitcoineina, koska uskon, että se on pimeiden markkinoiden tulevaisuutta. Tämä oli yksi asia. Sitten toinen asia, jos haluaa esimerkiksi maksaa aseita tai, tai huumeita, niin sitten käytetään esimerkiksi timantteja. Tämä on toinen asia. Ja sitten vielä äh, mielestäni tämä mietintö on hyvin, hyvin myönteinen luonteeltaan. Siinä on hyvin edistytty asiassa ja haluaisin tässä onnitella esittelijöitä ja varjoesittelijöitä ja ihmisiä, jotka ovat tästä kiinnostuneita, mutta Tulevaan, tulevat keskustelut varmastikin pyörivät bitcoinin ympärillä tai tois, muunlaisten valuuttojen ympärillä, joita kuitenkin on olemassa. Kiitoksia. Thank you and, uh... Kiitoksia. Kollega Martuccello ilmeisesti haluaa käyttää uudestaan puheenvuoron, mutta vain kaksi minuuttia, koska meidän täytyy päättää ajoissa. Problema. Niin. Ongelmana ei tässä ole tämä 10 000 euroa, vaan ongelma on se, että meillä ei ole tässä tekstissä minimirajaa sille käteisvaramäärälle, joka herättää epäilyksen. Jos ihminen vaikka pysäytetään, hänellä on muutama sata euroa taskussa. Riittääkö tämä? Kaikki tahot Euroopassa eivät työskentele samalla tavoin ja voi olla, että on tulliviranomainen, joka mukalaisvihamielisyyden, rasismin sen takia, että hän kohtaa tummaihoisen tai juutalaisen epämatkustusoikeuden henkilöltä, jolla on taskussaan 100 euroa. Kyllä tähän tarvitaan säännöt. Tarvitaan vähimmäisalaraja sille, kuinka paljon käteisvaroja saa olla mukana. 1000 euroa, 2000 euroa, tästä voidaan sopia, mutta se, että tätä ei sovita mitenkään silloin tuli viranomainen pysäyttäessään henkilön, jolla on kenties 50 euroa taskussa, ja hän sitten ajattelee, että nämä 50 euroa ovat laittomista toimista peräisin, niin eihän tämä nyt ole mitään oikeusvaltioperiaatteen toimintaa. Kiitos. Does one of the rapporteurs want to... Haluaako esittelijöistä jompikumpi vielä käyttää puheenvuoron? Mädi Thank you for the... Kiitokset näistä puheenvuoroista. Minusta tuntuu, että tänä päivänä emme ratkaise ongelmaa. Meillä on kahden päivän päästä varjoesittelijöiden kokous. Me tulemme viemään eteenpäin keskusteluissa erillään kulkevien käteisvarojen asiaa ja etsimme siihen kompromissia, mutta haluaisin muistuttaa kaikille, että ei ole mitään järkeä tehdä sellaista asetusta, jota ei voida panna täytäntöön. Minä en puole tällaista, joten meidän täytyy todella pohtia sitä ja tarkistaa se, pystytäänkö ehdotuksemme panemaan täytäntöön. Sitten bitcoineista. Tietysti me keskustelimme tästä, mutta minä korostaisin myös sitä, että tämä asetus on vain osa rahanpesu ja terrorismin rahoittamisen torjunta ja bitcoin ei ole käteisvara. On tietysti muitakin tapoja rahoittaa terrorismia, mutta tämä pieni osaa vain täydentää jo olemassa olevia välineitä, joita käytämme terrorismin torjuntaan. Sitten yksittäisten tulliviranomaisten toiminnasta. On olemassa yleinen järjestelmä, jonka pohjalta arvioidaan, ketä voidaan pitää epäilyttävänä, vaikka hänellä olisi mukanaan alle 10 000 euroa. Tämä on yhteinen puitteisto, joka on laadittu yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja joka pannaan täytäntöön delegoidulla säädöksillä. Tällainen puitekehys on olemassa ja minä olen yhtä mieltä siitä, että kaikkia ei pidä kohdella ex ante epäilyttävinä henkilöinä. Hyvin vahvasti uskon, että tietysti voi mukanaan kantaa käteisvaroja ilman mitään vilpillisiä tarkoituksia, mutta jos epäilys on olemassa, niin me tarvitsemme välineitä tullin me jotta he voivat puuttua asiaan. Haluaisin kiittää teitä kaikkia ja meillä on torstaina varjoesittelijöiden kokous ja toivottavasti voimme päästä yhteiseen kantaan, mitä tulee näiden eri asioiden osalta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä vastauksesta. Ja meidän täytyy nyt valitettavasti päättää tämä keskustelu. Liben, herra Agiarin ja varjoesittelijöiden puolesta haluaisin kiittää Ekonin valiokuntaa hyvästä yhteistyöstä. Ekonissa ja Libessä äänestetään joulukuun neljäntenä. Kiitoksia paljon, Peter. Libe will be meeting in... Libe tapaa 1002 salissa yhdeksältä. Ekon jää tänne, eli nähdään kahdeksan minuutin kuluttua.